everyone. Niin, tervehdys kaikille. Voisitteko istuutua niin, että aloitamme äänestykset? Minulla on kerrottu, että herra Busso pitää puheenvuoron alkuun. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Ensimmäinen kohta. Esityslistalla on äänestys natriumdikromaatti. Vuoden 2006 asetuksen mukaisesti yksi koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Herra Busso äänesti tyhjää. Hyväksytty siis. Sitten, niin huomenta. Toisena äänestys mietintöllä ehdotuksesta ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman perustaminen LIFE. Ja 2013 vuoden asetuksen kumoaminen. Aloitetaan samanlaisista äh, tarkistuksista. Regi 22. 163 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Demarit jekuttivat, siellä äänet jakautuivat, äänestys päättyy. Hyväksytty. 164 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 165 puolesta. Ää, raukeaa, raukeaa. Sama pätee 23. Sitten kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 27 ja 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivu 6. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 198 ja 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 ja 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17. Tarkistetaan tulos 202. Äänestys alkaa. Herra Buso, kortti. Hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 11. Regi 36. Puolesta 36. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 244. Puolesta vastaan. Tarkistetaan tulos. 244 äänestys alkaa. 244 äänestys päättyy. Hyväksytty. 245-247. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Reiki 37 ja reiki 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta. 264 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 266 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 267 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 208 raukeaa. 271 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää. Vihreätkö olivat puolesta. Tarkistetaan tulos tästä. Oli vähän ristiin. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 18. 285 ja Agri 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300. Tarkistetaan. Mutta puolesta oli vain ESR ja EPP. Mutta voimme tarkistaa tuloksen. Äänestys alkaa 285 ja Agri 26. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Pahoittelen. Se oli teidän tarkistuksenne. Rova Schreier, Pierik, itse äänestin puolesta. 300. Kuka äänestää puolesta? 300. Vastaan, tyhjää, hylätty. 301 ja Agri 30 puolesta. Tarkistetaan tulos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy sama enemmistö yhden äänen ero, hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos. 36 äänestys alkaa. Ja se on, äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen erolla. Niin, Mielenkiintoista. Reikä 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan. Tarkistetaan tulos 304. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty yhden äänen erolla. E, enemmistöt muuttuvat riippuen tarkistuksesta. Yhden äänen ero. Mielenkiintoista. No niin, sivu 21. kaksikymmentäkuusi puolesta. Vastaan Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan tulos. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hylätty. Yhden äänen erolla. Budjetti 13. Budjetti 13 puolesta. Tähän asti olette ollut kova kustannusryhmälle. Niin. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 puolesta vastaan. Tarkistetaan tulos. 339 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 340 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 342 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 343 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 351 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 352 puolesta vastaan. Tarkistetaan tulos. 352 äänestys alkaa. ICR e ilmaisi äänestystävänsä puolesta, mikä minua hämäsi, ja nyt äänestätte vastaan. Siis äänestittekin puolesta. Äänestys päättyy hylätty yhden äänen erolla. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 356 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 357 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos 357 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 358 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 359 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos. Sanoisin, että hyväksytty, mutta että nostaneet kaikki käsiä. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää Kukaan vastaan? Hyväksytty. Kiitos. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Regi 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 138 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei. Se raukeaa. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta. Minulla on sellaiset ohjeet, että raukeaa, jos 203 ei hyväksytty ja sitä ei hyväksytty. Joten 17 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty.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 kahden äänen erolla hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kiitos. Now we are voting on a draft opinion. Nyt äänestämme Nyt äänestämme kohdasta 10 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Aloitamme tarkistuksesta 1.17 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 118 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, kuusi puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä kuutonen. Äänestys alkaa. And it is uh, closed. Ja päättyy hylätty yhdellä äänellä. 124 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjien hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 133 puolesta Tämä on yhtenä kokonaisuutena vastaan. Tyhjä hyväksytty. 134. Tämäkin on yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjä hylätty. 135. Blokki C puolesta vastaan tyhjä hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjiä tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Ette oikein nosta käsiänne kunnolla, näytti hyväksytyltä, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 13 puolesta vastaan tyhjiä hylät. 158 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjiä. Dans puolesta selvä. Demarit ovat jakaantuneet, joten meidän on tarkistettava. 159. Tai ainakaan merkit eivät ole kovin selkeitä täällä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Uh, 160, who is in favor? Seuraavan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjä Tarkistamme. Hyväksytty. 160. Kolme raukeaa. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 ja 164 puolesta vastaan Ei Alde voi yhtä aikaa tukea ja vastustaa. Otetaanpa uudestaan. Puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16, ei vaan 16 ja 168 yhdessä puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. äänestys päättyy ja se on hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seitsemäntoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ajattelen, että vihreät olivat puolellamme. Äänestys päättyy. EPP olikin jakaantunut. Mm-hmm. Silti läpi meni yhdellä äänellä. Ainakin kolme vasta ääntä tuli täältä. Hyväksytty kuitenkin. 178 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 183. 183. The vote is closed. It is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. 184 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 185 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Onpas ihmeellinen tulos. Tarkistetaan tämä 19 kuitenkin. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Olettepa te hankalia tänään. 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjiä. Vihreät äänestivät tyhjää, joten tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan En kyllä nähnyt EPPtä. Se on kuitenkin iso elefantti tässä salissa, joten tarkistetaanpa tämä vielä koneellisesti. there's still one to vote. Now it, everyone voted and it is adopted. Hyväksytty. 24. 24. Who is in favor? Again. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjä, Onko EPP puolesta vai hyväksytty siis? 199 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 202 puolesta vastaan on kalde puolesta? Hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten yhtenä kokonaisuutena on tämä D-kohta, 206 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 207 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 20 E puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2.11 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 2.13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 2.15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten äh, blokki F, 219 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 32 puolesta, 33 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 51 puolesta vastaan, vastaan tyhjä hylätty. 5-2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5-3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5-4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5-5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5-6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5-7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 5-8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 5-9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hyväksytty. 6 ja 9 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjiä epäselvä. Alde, ehkä olette jakaantuneita. Tarkistamme 70. Äänestys alkaa. Tarkistus 70. Ovatko kaikki äänestäneet? No nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjiä. ECR puolesta tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. peli. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Ei en saanut mitään vinkkiä. It's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei, ei näitä ole niin paljon. Jos saan vinkkejä, niin sitten ei tarvitse tarkistaa. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 79 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 80 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 81 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme 81. Äänestys päättyy, hylätty. Kolme puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 82 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 83 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 4 puolesta vastaan, tyhjiä. Tarkistetaanpa tämä neljä. Äänestys alkaa. But I think it's rejected, yeah. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 86 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 87 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 88 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty 89 puolesta vastaan, vastaan tyhjiä hylätty, 90 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 91 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 95 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 96 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 97 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, sanotaan kuusi puolesta vastaan hylätty, sanotaan seitsemän puolesta vastaan hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjä, tarkistamme 108. Äänestys alkaa. Ja päättyy, hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 116 puolesta vastaan hyväksytty loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Now we have a shorter one. Nyt hiukan lyhyempään äänestykseen. Ja siihen liittyy tavallisten tarkistusten lisäksi myöskin kompromissitarkistuksia. Kiitokset kollega Piekalle. Lausuntoluonnos aiheesta tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä meni läpi, mutta tämä on kompromissitarkistus, joten tarkistetaan. It's a compromise. We are... Kyse on kompromissitarkistuksesta ja tarkistamme äänestystuloksen. Äänestys päättyy Hyväksytty. Hyvä. 37. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. 38. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45. Puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää Vihreät, mitenkäs äänestätte puolesta? Hyväksytty. 52. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme seuraavaan mietintöön. Vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvot. Yksi puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27, 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 36 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 35 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 37 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 38 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 41 puolesta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 Voidaanko ottaa Pietikäisen tarkistukset ihan viisi kahdeksikkoon asti yhtenä pakettina, 58 mukaan luettuna? Eli Pietikäisen tarkistukset. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Okei. Okay. Amendment 2, who is in favor? Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä on tämä kollega Flanagenin tarkistus välissä. Seiska puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten yhdeksiköstä 15. Eikö siis kahdeksikosta 15? Sopiiko yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta 23 asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa.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 uudistusten tukiohjelman perustaminen. Tässä on herra Flanagan ollut hyvin aktiivinen. taisiko tässä sitten ryhmä ryhmittäin äänestyksiä. 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 36 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tulos, toinen osa. En ole varma, mikä tulos oli. Äänestys päättyy, hyväksytty. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 40 tulos. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 41 ja 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 viiva 61 ehkä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 1-3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12-16 ei. 12-15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopulta koneäänestys, loppuäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt viimeinen äänestys tältä osaa, tältä erää. Äänestämme jälleen tarkistusten muodossa mietinnöstä renkaiden merkitseminen polttoainetodellisuuden ja muiden keskeisten ominaisuuksien osalta. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan. Tarkistetaan tulos 31. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 32. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Ovatko vihreät puolesta vai vastaan? Hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdessä 37 kanssa 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt hyvin sitä. Tarkistetaan tulos 39 äänestys alkaa. Niin 39 Päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta. Vastaan. tyhjä hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Yksi puolesta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 Ajattelin, että kaikki olisivat olleet puolesta. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljätoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisitoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21-26. Ei, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan ty- hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Joten kiitos. Jatkamme iltapäivällä. Muistuttaisin teitä, että meillä on hyvin mielenkiintoinen iltapäiväosuus, jossa tohtori Daros WHO on johtaja, osallistuu seremoniaan. Hän esittelee globaalin toimintasuunnitelman, joka WHOssa on laadittu terveydestä. Joten todellakin kehotan, jotta, jos ette ole tulossa tohtori Tadroksen esitykseen, mikä muu voisi olla niin mielenkiintoista, luotan teihin. Hän tulee kello viisi. Mutta meillä on myös äänestyksiä osuuden alkuun. Hyvää lounasta toivotan.